start. We should, No niin, aloitetaan. menkääpä istumaan ja katsokaa, että äänestyskorttinne ovat turvallisesti äänestyslaitteissa. Me emme tee nyt mitään tarkistusta. Me luotamme teknikoidemme asiantuntevuuteen. Ja nyt ensin meidän täytyy äänestää EUn Afganistanille antamasta taloudellisesta tuesta ja sen talousarvion valvonnasta. Edustaja Jäätteenmäki on e, tässä esittelijänä. No niin, tarkistus yksi, kaksi puolesta. Vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tämä pitää varmaankin tarkistaa, joten tarkistus seitsemän äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 vastaan ty- hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21, entäksi 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Voimme tarkistaa, jos haluatte, mutta kyllä se on hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 23 Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme tästä koko mietinnöstä. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, neljä tyhjää, ei vasta ääniä. Onnittelut edustaja Jätemäelle. Hyvä on sitten Georgia. Tämä on mietintö edustaja Lisekiltä. No niin, tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 21 suullisella tarkistuksella esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan. Meidän on tarkistettava tämä. Joten tarkistus 23, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Teidän liikkeelle kannalle panosuunnitelmanne eivät oikein toimineet. Sitten seuraava tarkistus 24-25 puolesta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 hylätty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta. Äh, 30. No palataan siihen ja tarkistetaan 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sama enemmistö, kyllä minä sen täältä näin. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Äh, vastaan. Tyhjää tarkistetaan. 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Joten hyväksytty neljällä äänellä. Kolmekymmentä yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaanpa. 40 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 41. Äänestys päättyy. Adopted by two votes. Hyväksytty kahden äänen enemmistöllä, joten ne 42 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siinä näette hylätty, koska äänet menivät tasan. Seuraavan kerran toivottavasti ei näin käy. Sitten 43 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin hylättiin, mutta tarkistetaan. 43. Koneäänestys. Luulen kyllä, että... No, joka tapauksessa äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyväksytty, koska Suopoda oli puolesta, joten hyväksytty. Kompromissi numero neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanko? Selvä. 47. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi numero 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneäänestys tarkistuksesta 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni täytyy tarkistaa koneellisesti, joten 58 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantasakappale A, tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistetaan koneellisesti, mikäli haluatte. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta kaksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Teidänkin äänellänne. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 ja 8 kahdessa osassa yhdessä. Ne ovat identtisiä, että puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. toista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. toista puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylättiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 12, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Svoboda on vastaan, joten 19.20 äänin hyväksytty. Sitten intavaliokunnan lausunto. Yhtenä ryhmänä aina kahdeksaisen saakka vai eikö? Yhdestä seitsemään yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea, joten nyt sitten loppuäänestys koneellisesti. Ää, pyydän anteeksi. Kohta kahdeksan. Kohta kahdeksan. Mutta se raukesi, mikäli... Siitä voidaan näistä ainoastaan, mikäli kompromissi 5 ei hyväksytty. Minä muistin kyllä, että viitonen hyväksyttiin, joten hyppäsin tämän yli. Näinhän aina toimitaan. Nyt sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Kahden täytyy vielä äänestää. Svobodan ja, ja kuka se toinen sitten olikaan. Äänestys päättyy. Loistavaa. Hyväksytty ja onnittelut herra Lisekille. Okei. Okay. Selvä. Now. Nyt äh, sitten seuraavaksi. Huh? I know he's there. That's okay. <laughs> We have to discuss. Nyt meidän täytyy aloittaa keskustelu. Meidän täytyy aloittaa keskustelu Kroatian jäsenyyshakemuksesta. Hakemuksesta päästä Euroopan unionin jäseneksi. Ne, jotka haluavat poistua salista, poistukoot. Muut sitten voivat jäädä tänne. Kyse on myöskin Kroatian liittymissopimuksesta. Joten olkaa nyt niin ystävällisiä ja ottakaa huomioon se, että sekä Kroatian että Euroopan unionin kannalta kyse oli tämän tärkeästä ajankohdasta. Tarkastelemme esityslistan kohtia 7 8 yhdessä. Kyse on Suopodan omaloiten mietinnöstä ja tästä Kroatian hakemusta koskevasta mietinnöstä. Ne liittyvät yleisesti toisiinsa. 30. kesäkuuta neuvosto pyysi, että Euroopan parlamentti antaisi hyväksymisensä Kroatian liittymiselle. 19. joulukuuta Varsoossa määrä allekirjoittaa Kroatian Sopimus Tämä mahdollistaa sen, että Kroatiat ja jäsenvaltiot Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat ensimmäinen heinäkuuta 2013 toivottaa Kroatian jäseneksi Euroopan unioniin. Meidän täytyy nyt antaa suostumuksemme tälle. Nyt pyydän, että esittele herra Svoboda ilmaisee mielipiteensä asiasta. Olkaa hyvä, herra Svoboda. Kiitoksia puheenjohtaja tästä. Kuten puheenjohtaja sanoi, tässä on kyse esityslistan kohdista 7 ja 8. 8 on tämä äh, tavallaan tärkeämpi kohta, mutta siinä on kyse yksinkertaisesta asiasta kyllä tai ei, ja minä suosittelen tietenkin kyllä, äänestäisimme kyllä Kroatian ja Euroopan unionin liittymissopimuksesta. Kuten tiedetään, meillä on pitkiä neuvotteluja Kroatian kanssa. Olemme tässä valiokunnassa aina e, kirjoittaneet mietintöjä näistä neuvottelujen tilasta ja hyväksyneet niitä täysistunnossa. Olemme aina korostaneet Eh, uudistusten tarvetta ja tämä parlamentti on aina ottanut kannan, joka on kriittisesti seurannut Kroatiaa, mutta eh, samalla myös rohkaissut Kroatiaa toteuttamaan näitä uudistuksia niin, että voimme eh, saada Kroatian jäseneksi. Me parlamenttina vaadimme, että vuonna 2011 asiat olisivat niin äh, hallussa, että liittyminen voisi tapahtua vielä tämän parlamentin kauden aikana. Nyt äh, sen tulisi tapahtua vuoden 2013 puolivälissä ja siksi haluamme vielä tänä vuonna tehdä tämän päätöksen, että hyväksymme tämän sopimuksen niin, että kuten kollega Pasku jo sanoikin, voimme allekirjoittaa, tai sopimus voidaan allekirjoittaa Varsovassa 19. päivä. Neuvottelut osoittivat, että tärkeimmät kohdat, joita tämä parlamentti on eh, menneisyydessä vaatinut, ovat toteutuneet niin pitkälle, että voimme hyväksyä tämän neuvottelutuloksen. Minä olen aina korostanut sitä, että tämä ei ole pelkästään kysymys joka koskee Kroatiaa, vaan tämä on tärkeä kysymys koko alueelle, vaikka tiedämmekin, että seuraava liittyminen tältä alueelta ei tule tapahtumaan lähivuosina, koska tällä hetkellä ei neuvotella vielä minkään maan kanssa tältä alueelta. Katsotaan, mitä neuvosto päättää joulukuussa, mutta jos oletamme, että neuvottelut kestävät yhtä kauan kuin Kroatian kanssa, niin se tarkoittaa, että ensi vuosina meillä ei tule olemaan liittymistä tältä alueelta. Kuitenkin tämä tarkoittaa samanaikaisesti ja siksi tämä päätös on niin tärkeä, että tämän prosessi ei ole päättynyt, vaan annamme vihreää valoa tämän alueen integroitumiselle, mutta tämänkin Kroatia opettaa meille jokaisen valtion on luotava kotimaassaan riittävät edellytykset liittymiselle. Siksi suositan sitä, että äänestämme tämän liittymisen puolesta ja silloin toivottavasti olemme antaneet oikean suunnan asialle parlamenttina. Me kuitenkin ajattelimme ja aion ehdottaa sitä nyt parlamentille, että että päätöslauselmassa nostamme esiin niitä kysymyksiä, joita Kroatian täytyy vielä toteuttaa. Minä en näe tässä mitään suuria ongelmia ratifiointiprosessissa. Kuitenkin tämä edellyttää, että Kroatia toteuttaa vielä tarpeelliset uudistukset oikeusjärjestelmässä, talous- ja sosiaalipolitiikassa ja niin poispäin. Ja että Kroatia mitä tulee kansalaisoikeuksiin, mukaan lukien vähemmistöjen oikeudet, enkä tässä tarkoita pelkästään serbivähemmistöä, vaan myös ö, seksuaalivähemmistöjä ja kaikkia ryhmiä ilman, että tässä nyt määrittelen vähemmistöjä ja enemmistöjä. Mehän tiedämme, että on ollut välikohtauksia, jotka eivät ole olleet myönteisiä, joita olemme kritisoineet ja nyt odotan, että Kroatia tästä tekee johtopäätökset, mainitaksi vain kaksi esimerkkiä. Tämä äh, rinnakkainen päätöslauselma, johon jotkut valiokunnat vielä tekevät tarkistuksia, äh, sen on tarkoitus osoittaa, että kyllä me haluamme liittymistä, me haluamme nopean ratifiointiprosessin, mutta pyydämme, äh, että olette vastuustanne tietoisia Kroatiassa. Se koskee yhteistyötä entisten Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, ähm, pakolaisten palautuksia, äh, ympäristöpolitiikkaa, äh, esimerkiksi erilaisia patohankkeita, äh, syrjintäpolitiikkaa. Kroatialla on vielä paljon tehtävää näillä saroilla – ja meillä on tietenkin myös jossain jäsenvaltioissa ongelmia, mutta Kroatia on nyt liittymisprosessissa ja siksi sen täytyisi nämä kysymykset toteuttaa. Tältä pohjalta pyydän, että voimme nyt keskustella tästä minun mietinnöstä. Toivon, että niin nopeasti voimme toimia, että 20. marraskuuta Strasbourgissa valiokunnassa voimme äänestää ja sitten ensimmäinen joulukuuta täällä Brysselissä voimme tehdä tarpeellisen päätöksen ja hyväksyä tämän täällä parlamentissa. Ja tämä olisi hyvä päätös pitkälliselle prosessille, joka kuitenkin on ollut sellainen, että siellä on nähty siinä on ollut vastavuoroista kunnioitusta ja sympatiaa. Ja Kroatiahan on aina kunnioittanut sitä, mitä tämä parlamentti on eh, ilmaissut, koska me olemme tehneet sen muodossa, joka on ollut eh, sellainen, että se on ollut sympaattinen kroatialaisia kohtaan, mutta siinä on ollut myös kritiikkiä. Ja tällainen pitäisi ollakin Euroopan parlamentin ja liittymisehdokkaiden suhde. Kiitoksia. Uskon, että tämä on todellakin erittäin hyvä ennen ei pelkästään meidän kannaltamme, vaan muidenkin tuon alueen maiden kannaltamme, koska Kroatia on osoittanut, että asiat voivat edetä ja laajentumisprosessi ei nyt ole pysähtynyt. Kroatian osalta odottelemme emme pelkästään sitä, että Kroatia liittyy, vaan myöskin odottelemme kroatialaisia kollegoita parlamentin jäseniksi niin pian kuin mahdollista. Nyt pyydän, että herra Posselt, joka on varjoesittelijä, esittää puheenvuoronsa. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin esittää kysymyksen, milloin tarkalleen Strasbourgissa äänestetään asiasta. Alun perin sen piti olla 14. päivä maanantaina. Suopoda puhui kahden, 20 päivästä, ai torstaina, sanoi Suopoda. Minä olisin mielelläni perjantainakin Strasbourgissa, jopa lauantaina, mutta sunnuntaan pikkuisen liioiteltua joten Otto von Habsburgin 99. syntymäpäivänä tietystikin voisi äänestää, koska hän on voimakkaasti taistellut Kroatian puolesta. Tämä olisi erittäin voimakas symbolinen ele. Ei siis 20. päivä, vain torstaina 17. äänestetään. Ymmärsinkö nyt oikein? Thank you, sir. No, minä nyt ymmärrän. Siirrän tämän sinun vuoksi sinne torstaille, sanoi Svoboda. No, leikkisekseen. Koska olen varjoesittelijöistä ehkä virkaiältäni vanhin, haluaisin tässä yhteydessä nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää Svobodaa vuosikausia kestäneestä erittäin hyvästä yhteistyöstä, kun me olemme yhdessä myötävaikuttaneet siihen, että Kroatia on pääsemässä jäseneksi. Minä uskon, että kyse on historiallisesta hetkestä. Sana historiallinen ei pidä väärinkäyttää, mutta 20 vuotta sitten itse olin Kroatiassa ja siellä käytiin kaikkein julminta mahdollista sotaa. Sadata tuhannet, yli sata tuhatta ihmistä saivat surmansa vuonna 1991, tai yli, yli 100 000 ettiin pois kodeistaan vuonna 1991 syksyllä. Vukovat tuhottiin. Se oli hieno kaupunki ja kun paikan päällä näki tuon tuhon, kymmenet tuhannet kuolleet, yli sata tuhatta pakkosiirtolaista ja 20 vuotta myöhemmin voidaan allekirjoittaa liittymissopimus ja on voinut olla myötävaikuttamassa tähän, niin silloin voi todellakin käyttää sanan historiallinen. On erittäin iloinen siitä, että tämä on onnistunut ja Kroatia on pääsemässä 20 vuoden jälkeen jäseneksi. 20 vuotta on pitkä tie kulkea. Haluaisin todeta, että olen erittäin iloinen siitä, että tämä valiokunta nyt on onnistunut työssään ja täysistunto myöskin tulee tämän hyväksymään. Herra Suopora viittasi jo tähän. Ja nyt on pystytty määräämään päivämäärä. Jotkut olivat tätä vastaan ja oli erittäin tärkeää, että täällä Euroopan parlamentissa ei aseteta mitään tarkkoja päivämääriä ennen kuin tiedetään, että kriteerit toteutuvat mikäli asetetaan päivämäärä, päivämäärä joudutaan lykkäämään, mutta tämä aiheutti tiettyä painetta, saajakan painetta, eikä johtanut asioiden lykkäämiseen tuonemmaksi. Ja totesin, että Unkarin puheenjohtajakaudella oli merkitystä kuratian kannalta. Tämä on nyt erinomainen saavutus myöskin Euroopan parlamentissa, että tämä prosessi, joka joutui selviytymään monista suurista vaikeuksista, nyt on saatu saapumassa menestyksekkääseen lopputulokseensa. Kaikki hakijamaata ja ehdot, jotka täytyy noudat, ehdot, joita täytyy noudattaa. Kroatia on tästä hyvä esimerkki. Joskus ehdot ovat oikeudenmukaisia, joskus eivät. Jos on kasvattanut suureksi seitsemän lasta ja sitten kahdeksanelta vaaditaan kahdeksatta moititaan sellaisesta, mitä, mistä seitsemäs, seitsemän ensimmäistä eivät selviä, niin onko tämä reilua? Herra Suopoda ja herra Proka, teitä kiittäisin. Minä olen sillä kannalla, että meidän pitäisi nyt pohtia, tästä on jo puhuttu aiemmin keskuudessamme, meidän täytyisi pohtia sitä, että tämä päätösauselma teksti tämän lainsäädännön tekstin ohella – otetaan mukaan. Tässä selkeästi todetaan kyllä Kroatian liittymiselle, mutta mitä tähän päätösasemaan tulee, joka on tässä ohessa, niin tietystikin siinä on tiettyä kritiikin, kritiikkiä ilmaisevia kohtia, mutta minä haluaisin nyt luopua siitä, että liikaa pohdittaisiin parlamentin ryhmien välisiin keskusteluun. Tietyt ryhmät haluaisivat että kaikenlaisia asioita mukaan tämän tekstiin. eivät siksi. Nyt ei kyse pelkästään siitä, että tekstistä tulee liian pitkä. Nythän se on hyvinkin lyhyt ja ytimekäs ja osuva. En halua tähän liikaa asioita mukaan siksi, että kyse on erittäin vaikeasta asian tilasta ja kaksi päivää ennen Kroatian vaaleja. Tällainen ei ole suotavaa. Emme halua nyt puuttua millään tavalla Kroatian sisäpolitiikkaan tällä tekstillä erittäin vaikea kansanäänestys on myöskin tulollaan Kroatiassa. Ja Euroopan vastustajille ei pitäisi nyt antaa Kroatiassa liikaa vettä myllyyn, liikaa tällaisia iskulauseita, joita voivat käyttää hyväkseen. Sen vuoksi minä katson, että meidän pitäisi nyt pidättäytyä vain olennaisimpaan ja olla puuttumatta Kroatian sisäpolitiikkaan tällä tekstillä. Henkilökohtaisesti olen itse työstänyt monia muutos esityksiä ryhmäni puolesta, jotka pyrkivät hieman kutistamaan tekstiä sen sijaan, että sitä paisutettaisiin. Minun kaikki tarkistukseni ovat lyhennysehdotuksia, eivät pidennysehdotuksia. Toisen käsittelyn yhteydessä tästä voidaan vielä keskustella, mutta peruslinjauksesta niin ne pitäisin kiinni ja suosittelisin sitä myöskin muille ryhmille. Mitä kollega Suponan tulee, minä esittäisin hänelle pyynnön – en tehnyt tarkistusta tähän, koska katsoin että sitten itse voi hoitaa tämän asian. Kyse on kohdasta 17, äh, Turkikorjan kohdasta 16. Kohdassa 16 selkeästi todetaan, että pidämme hyvänä tai tuemme sitä, että liittymissopimus allekirjoitetaan ja tuetaan Kroatiaa pyrkimyksissä, mutta myöhempänä täällä on kohta, jossa viitataan liittymisneuvotteluiden päättämiseen kohdassa yksi, mutta sen jälkeen on heti, mutta sana ei viitataan kaikkiin ongelmiin, joista täytyy vielä keskustella. Meidän pitäisi todeta, että neuvottelut on nyt on saatettu päätökseen. Emme voi nyt vaatia Kroatialta sellaista, mitä ei voida vaatia muilta hakija- tai ehdokasmailta tai jäsenvaltioilta. Sen vuoksi minä ehdottaisin, että mitä kohtaan 16 tulee ja kohtaan yksi, ehkä voitaisiin jotenkin voimakkaammin ilmaista meidän myöntymisemme liittymissopimukselle ja että tämä on tämän tekstin tärkein viesti. Tätä pitäisi painottaa. Ja sitten käsittelemme joitakin seikkoja, jotka ovat vielä avoinna muutosesitysten avulla. Sanon, voimme sanoa esimerkiksi, että meidän muutosesityksemme, joita on vähän, ovat sellaisia, jotka pyrkivät tekstiään vielä lyhentämään ja täsmentämään sen sijaan, että sitä paisutettaisiin. Tässä oikeastaan kaikki nyt ensimmäisen keskustelun yhteydessä jälleen kerran lämpimät kiitokset kaikille ryhmille erittäin hyvästä yhteistyöstä. Well, thank you very much. Kiitos paljon. Nyt sitten pyydän, että herra Weigel puhuu. Hvala lipa, predsedujoči. Jaz se pridružujem vsem dobrim. Kiitoksia. Haluaisin myöskin äh, kiittää ja ilmaista tyytyväisyytenne, niin me varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että Kroatia ansaitsee sen, että tämä, nämä pitkä neuvotteluprosessi päätetään. Ja olemme varmasti myös kaikki samaa mieltä siitä, että tässä prosessissa Kroatia hyödynsi kaikki mahdollisuudet, jotka sille tarjottiin, ja tätä esittelijäkin korostaa. Uskon kuitenkin, että tämä keskustelu tänään se pitäisi käydä tämän parlamentin yleisten standardien mukaisesti. Tämän parlamentin tärkeä periaate on se, että sillä on muutamia suuria Kroatian ystäviä ja sitten loput meistä, jotka ovat myös Kroatian ystäviä, jotka odottavat sitä, että Kroatiasta tulee EUn uusi jäsen. Olen samaa mieltä siitä, että kaikki muodolliset seikat on toteutettava mahdollisimman nopeasti ja avoimesti – olen samaa mieltä siitä, että nyt ei ole oikea aika tai paikka nostaa esiin kysymyksiä, jotka on jo käsitelty neuvotteluissa, mutta silti mielestäni ei haittaisi laisinkaan, jos nostaisimme esiin joitakin kysymyksiä, joita uuden jäsenvaltion täytyy sitten ratkaista ollakseen linjassa käytänteiden kanssa EU:ssa. Nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka esittelijä hyvin ystävällisellä avoimella tavalla onkin nostanut esiin. Niin nämä ovat kysymyksiä, joita myös meidän ryhmämme tukee. Meidän tulisi nyt myös korostaa sitä, että Kroatia on maksanut liittymisestään kovan hinnan ja on vain oikein, että se on päätynyt nyt tiensä päähän. Sir Elmar. You have the floor, sir. Voisiko nyt äh, herra Brokko avata sanaisen arkkunsa? He was speaking, you know, to friends in Croatia, but... Hän juttelee varmaan kroatialaisten kavereidensa kanssa parhaillaan. It was a member of the national parliament in Germany. Ei, ei keskustelimme Saksan kansallisesta parlamentista ja niin, niin. Kyllä. Tämä oli puolueystävä, ei ystävä. Minä haluaisin vain ihan lyhyen kommentin tehdä. Nimittäin, että A. Tuen Svobodan mietintöä, että B. Näinä epävakaina aikoina olisi hyvä viesti, jos sanotaan, että kyllä ja on myös hyvä, että selkeästi osoitetaan, että jollain alalla täytyy vielä kehittyä eteenpäin. Myös nämä kysymykset, jotka liittyvät hallintoon, oikeusvaltioperiaatteeseen ja muihin asioihin, joissa korruption kohdalla kaikki ei vielä kunnossa, mutta uskon, että sen jälkeen, kun 11. maaliskuuta annettu äh, komission väliaikaisraportti on tapahtunut edistystä, joka on tarpeen, jotta voidaan mennä eteenpäin menestyksekkäästi. Tämän näimme myös komission edistyskertomuksista muista Balkanin maista, että siellä on joissain maissa on vielä suuria ongelmia ja tarvitaan vielä paljon aikaa ennen kuin voidaan puhua liittymisestä liittyen liittymislupaus annettiin vuonna 2003 Thessalonikissa. Se Kroatian kohdalla on oikein, että jos on tehty riittävät edistysaskeleet, ovi on auki ja voidaan pitää kiinni lupauksesta tällä tavoin vakauttaa koko alue ja siksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy siis seurata esittelijän suositusta. Kiitoksia. Well, thank you very much. Uh, now... Kiitoksia paljon. Nyt sitten komission puolesta herra Lange puhuu. Äh, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, äh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä, että naiset ja herrat, kuten te tiedätte, komissio antoi 12. lokakuuta myönteisen lausunnon Kroatian liittymisen pyynnölle. Fyyle, komissaari Fyyle oli lokakuussa myöskin parlamentissa esittelemässä tätä laajentumisasiaa. Kuten täällä jo todettiin, Kroatia on ensimmäinen maa, joka on käynyt uuden liittymismenettelyn lävitse. Ja kyse on monista benchmark vertaisarvio toimista, jotka tämän liittyneet. Kroatia on edistynyt tällä tiellä ja komissio on sitten sitten edellisessä eristymiskertomuksessaan suhtautunut sen erittäin suopeasti ja katsonut, että Kroatia on oikealla tiellä ja se on valmis jäseneksi. Edistyskertomus tulee olemaan viimeinen, näin ohimenen sanoen. Nyt jatketaan tällaisten arviointikertomusten monitoring report valossa. Näistä monitorointi toteaisin, että Tämä on melkoisen vahva ase, joka komissio nyt on käytössään, kun Kroatiaa pyritään kannustamaan tiellä eteenpäin. Kuten totesin, uusia edistyskertomuksia ei anneta, vaan pikemminkin ensi vuoden syksyllä annetaan tällainen kaiken kattava valvontakertomus Kroatian tilanteesta. Tämä on eri tyyppinen luonteeltaan kuin edistyskertomossa. Edistyskertomus. Tässä mennään paremmin pidemmälle yksityiskohtiin Kroatian osalta ja mitä edistystä on saatu aikaan. Tark- sitäkin tarkastetaan tuossa kertomuksessa. Mitä valmistelutoimiin tulee? Me laadimme tällaisia valvontataulukoita, joita puolivuosittain sitten työstetään. Nämä taulukot valmistellaan esimerkiksi niiden tietojen pohjalta, jotka saamme Kroatialta itseltään, mutta käytämme mu- muunkin tyyppistä tietoa, esimerkiksi tietoja, joita saamme kansaisjärjestöiltä hyväksemme, niin että saamme oikeudenmukaisen ja objektiivisen arvion siitä edistyksistä, jota korkaan. Seuraavat äh, valvontataulukot tullaan esittelemään neuvostolle ensi kuussa keskustelun pohjeksi edistyskertomuksen ohella tarkastellaan tätä ulkoita neuvoston puolella ensi kuussa. Lisäksi jatkamme vuoropuhelua, jonka, jota käymme Kroatian kanssa. Tarkastelemme vakauttamis- ja assosiointisopimusta ja sen lisäksi järjestämme kokouksen, jossa vakaus- ja sitten joulukuussa saatetaan päätöksensä valvontakertomuksen ohella ja taulukoiden ohella, jotka mainitsin, annetaan puoli vuosittain kertomus niistä neuvottelukappaleista, joihin suhtaamme kriittisesti. Esimerkiksi tämä kuuluisa kappale, joka liittyy perusoikeuksiin ja oikeuslaitokseen, 23 artikla ja kilpailuartikla on toinen, johon kiinnitämme huomiota, ja myöskin 24 oikeusvapaus ja turvallisuus. Nämä ovat niitä neuvottelukappaleita, joita tulemme tarkastamaan vielä läheisemmin. Liittymissopimus mahdollistaa sen, että neuvosto voi ryhtyä kohtuulliseen toimintasollisiin toimiin komission ehdotuksesta, mikäli Kroatia ei vasta kaikkia ehtoja, joi, jotka on esitetty. Lisäksi meillä on mahdollisuus antaa tällainen ennakkovaroitus kirjelmä Kroatialle, mikäli ongelmia vielä esiintyy silloin, kun näiden valvontakertomusten yhteydessä näitä ongelmia havaintaan. Lopuksi voisin vielä todeta, että me komission puolella katsomme, että mitä koko tähän monitorointiharjoitteeseen tulee. Me voimme tässä yhteistyössä Kroatian kanssa antaa osviittaa. Tätä voidaan pitää ikään kuin punaisena lankana tätä yhteistyötä valmistelevissa toimissa ennen Kroatian liittymistä. Yhteinen tavoitteemme on tietystikin se, että Kroatia on liittyessään täysin valmis vastaamaan kaikkiin jäsenyyden mukanaan tuomiin haasteisiin ja velvoitteisiin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Svoboda. Kiitoksia, herra Svoboda. No, Kiitoksia. Ihan lyhyesti vain. Minäkin haluaisin tietenkin eh, kiittää komissiota ja neuvostoa ja neuvoston eri puheenjohtajavaltioita, jotka ovat eh, tietenkin tuoneet panoksensa mukaan siihen, että yhteistyö Euroopan parlamentin ja eh, komission ja neuvoston välillä on toiminut hyvin. Tällainen luottamukselle pohjaava yhteistyö on johtanut siihen, että olemme saaneet aikaan hyvän ratkaisun. Nyt ehkä vielä kaksi kommenttia. Ensimmäinen koskee sitä, mitä kollega Posselt ehdotti olen äh, halukas ottamaan hänen ehdotuksensa mukaan ja yhdistämään artiklat 16 ja 1, eli tämän myönteisen artiklan ja sitten tehdä tästä äh, artiklan kaksi niin, että tässäkin mietinnössä, eikä pelkästään siinä hyväksyvässä mietinnössä, äh, on ihan selvää, että me kannatamme ja tuemme sitä ja toivotamme tervetulleeksi tarkkailijakollegamme ja sitten jatkan näillä muilla kohdilla. Ja katson tietenkin myös tarkistuksia, joita tulee ja mahdollisia lyhennysehdotuksia, joita tulee kollega Possettilta, niin mielelläni ehdottaisin, että me varjoesittelijöiden kesken tapaamme ja yritämme löytää kompromissitarkistuksia niin, että voimme saada aikaan suuren yhteisymmärryksen. Ja sitten pyytäisin vielä kollegoita tukemaan tätä mietintöä vahvasti ja tietenkin myös liittymistä. Se olisi mielestäni tärkeä merkki tai viesti antaa ja sitten näistä valvontakertomuksista me varjoesittelijöiden kesken tuimme yhteisymmärrykseen. Sitten tietenkin katsomme näitä kertomuksia ja puolivuosittaisia kertomuksia, mutta emme äh, luo sitä mitään erillistä työtä täällä valiokunnassa, ellei sitten synny todella merkittäviä ongelmia uudistusten täytäntöönpanassa. Silloin voisin kuvitella, että Kaakkois-Eurooppa-työryhmässä tätä asiaa tarkastelisimme, mutta emme halua mitään tällaista jatkuvaa valvontaa. Se on komission tehtävää. Ainoastaan silloin, jos saattaa syntyä äh, todella vakavia ongelmia siihen ryhtyä. Vielä sydämelliset kiitokset varjoesittelijöille ja kollegoille ja toivon, että suurella yhteisymmärryksellä voimme hyväksyä sekä sopimuksen että mietinnön. Kiitoksia ja pyydän anteeksi että halusin kutsua kollega Posseltin tänne sunnuntaina, vaikka hän mielellään käykin Strasbourgissa, niin me kuitenkin hoidamme tämän torstaina. Um, thank you very much. Kiitoksia paljon nyt ennen kuin päätämme kokouksen. Haluaisin ilmoittaa teille, että aikaraja tarkistusten jättöä varten on huomenna perjantaina 21. lokakuuta kello 12 mennessä. Toinen ilmoitusasia on seuraava. Me olemme päättäneet pidentää tarkistusten jatkoaikaa Ukrainan osalta. Sehän lykättiin myöhemmäksi. Torstaina 3. marraskuuta kello 12 voi vielä jättää tarkistuksia. Herra Brock. Puheenjohtaja, eikö ole mahdollista tehdä tätä maanantaihin asti, oliko se nyt 31. päivä lokakuuta? Ei, kun minä sanoin 3. marraskuuta. Marraskuuta, marraskuuta. Uh, Thursday. Aa, niin, minä luulin, että torstai, mutta kolmas päivä. Hyvä, hieno. The third announcement is that the next meeting... Toinen ilmoitusasia on se, se että seuraava kokous järjestetään Strasbourgissa 24. päivä 7.15. 21.15 välillä. Paikalla on silloin Ranskan äh, ministeri Longwe haluaisin kiittää kaikkia tästä historiallisesta hetkestä, jonka saimme täällä nyt tänään kokea. Herra Suvoboda, vielä. Minulla on vain kysymys, tietääkö puheenjohtaja, aikooko herra Brock istua tuolla ääri vasemmistossa tulevaisuudessakin, vaikka hän siirtyä takaisin tuonne keskelle päin? Tämä olisi varmaan hyvä ajatus. Se vahvistaisi vahvemmista ja se vahvistaisi EPPtä. Ihan vapaasti. No seuraava askel olisikin sitten siirtyä tuonne toiseen ääripäähän sitten. Tästä enemmän vasemmalle ei enää pääse. Kiitoksia tästä kokouksesta. Nähdään Strasburgissa ja onnittelut kroatialaisille ystävillemme vielä.